14.2016 pidetyn istunnon pöytäkirja hyväksyt tekstit ovat saatavilla. Onko huomautuksia? Ei ole, eli pöytäkirja hyväksytään. Sitten pöytäkirjaan on pyytänyt puheenvuoroa edustaja Flanagan. Herr Flanagan. Yeah. arvoisa uh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin vain eh, esittää henkilökohtaisen lausunnon keskiviikon istunnossa Strasbourgin täysistunnossa. Minä käytin puheenvuoron ja minä pyysin eh, Junckeria, eh, Junckerilta kysymyksen, joka liittyy Irlannin pankkivelkaan. Minä toivoin, että että olisin, eh, minä luulin puhuvani sellaisessa ympäristössä, jossa puhemies olisi kiinnittänyt huomiota siihen, mitä sanoin, mutta kaukana siitä, kun toimistossani niin katsottiin puheeni videonauhaa, niin totesin, että puhemies oli vahingossa eh, jättänyt mikrofonin auki ja hän sanoi, että voi Herran Jumala, en minä tiedä mistä se johtuu, minun ulkonäöstänikö vai mistä, vai siitäkö, että hän ei pitänyt siitä, mitä minä sanoin. No, minua ei kiinnosta se, pitääkö hän minun puheesta, niin Se ei ole hänen työnsä. Hänen työnsä on olla riippumaton. Ja jos äh, hän haluaisi äh, te, tehdä työnsä hyvin, niin ehkä hän pyytäisi Junckeria äh, vastaamaan. Ehkä hän pyytäisi Junckeria vastaamaan eikä esittämään henkilökohtaisia mielipiteitä siitä, mitä mieltä hän on minusta. Minä haluan äh, valitsijoideni puolestakin äh, anteeksi pyynnön, koska Tämä on loukkaava, on loukkaava, että minus, minulle sanotaan noin, ja on loukkaava ylipäänsä sanoa noin, kun joku puhuu, joten voisiko puhemies tehdä oikein ja todistaa olevansa riippumaton, koska minusta nähden ää, äh, puhemies ei ole kauhean riippumaton.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 Minulle juuri kerrotaan, että herra Lambsdorff oli puheenjohtajana silloin, kun teitä kutsuttiin Jeesukseksi. Me tarkistamme tämän asian ja sitten palaamme tähän. Edustaja Pasku on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kertoa äh, parlamentille asiasta, joka liittyy ilmaisunvapauteen Romaniassa. Kaksi vuotta sitten Intac Media-ryhmän johtaja, jolla on viisi, äh, äh, kaksi lehteä, viisi televisioasemaa ja kaksi radioasemaa on vangittu kymmeneksi vuodeksi hänen omaisuutensa, mukaan lukien Intac Media-ryhmän ähm, toimipaikka on, on julistettu valtion omaisuudeksi. Nyt vähän aikaa sitten on annettu häätö ilmoitus ja määräaika on vain viisi päivää. Media-ryhmä ei ole ollut mukana oikeudenkäynnistä ja sillä ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa. Minun mielestäni tämä ei ole hyväksyttävää. Edustaja Pasku, tehän olette äh, tämän talon varapuhemies. Te tiedätte, että tämä ei nyt kuulu e, esityslistaan. Te voitte tämän julkilausuman tehdä myöhemmässä vaiheessa. Ja nyt minä e, hyväksyn ainoastaan esityslistaan tai työjärjestykseen liittyviä e, puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Andersson, minä tiedän, että te pystytte puheenvuoron, mutta ainoastaan nyt esityslistaan tai työjärjestykseen liittyen. Minä tiedän, että Irlannissa on vaalikampanja, mutta me emme nyt siinä voi auttaa. Kuunnelkaa, mitä sanon. Tämä ei liity mitenkään Irlantiin, vaan haluan kiinnittää huomiotanne Mogherinin. Tämä liittyy, palestinalaisen, henkilön, henkilöön, 30 toimittajan kahden lapsen isään, joka on ollut nälkälakossa 92 päivää ilman mitään syytteitä tai mm, oikeuskäsittelyä. Hän on todella kuolemaisillaan ja me nyt haluamme, että korkea Mogherini toimii tässä asiassa. Pelastakaa tämän miehen henki. Kiitoksia. Nyt tulen ilmoitusasioihin. Tsekin äh,